kautta Eurooppaan. He ovat autojen takalukuissa piilossa lapsia ihmisiä ja sitten EU:ssa ja Ruotsissa erityisesti on tällaisia polttoaineita, joita petoksellisesti sakutetaan ja on tärkeää välittömästi saattaa loppu tälle, jos halutaan todella torjua saasteita ja ilmaston turmeltumista vastaan on sitten tärkeää, että viimeinkin toimitaan ja jollei me ole valmiit, niin sitten suoraan sanottuna on niin, että olemme tekopyhiä. Thank you, Mr. Georgio. For... Kiitos, seuraavaksi edustaja Georgio, minuutti. Von der Leyen, θυμηθήκατε Hyvä von der Leyen, muistutitte tänään asioista, jotka ovat meille tärkeitä heidän on huolehdittava oikeusvaltioperiaatteesta, työttömyydestä, sosiaalisten oikeuden puolustamisesta, pankkikriisistä, pankkien diktatuurista Euroopassa. Teidän on huolehdittava näistä valheellisista väitteistä ja Erdoganin provosoinnista Kyprosta vastaan ja alueen kansojen suverenia valtaa vastaan. Kyseessä on alueen luonnonvarojen törkeä hyväksikäyttö. Kun sanomme, että, ja sanotte, että Erdogan on meidän strateginen kumppanimme ja kun toimitamme sinne aseita ja kun neuvottelemme tai myymme oikeastaan sielumme ja ideamme, kun neuvottelemme pakolaisista – Kyseessä on todella häpeä Euroopalle. Colleagues, I would just make a... Hyvät kollegat, pyytäisin, että kunnioitatte puheaikaa, sillä muuten emme voi käydä ollenkaan catch the eye-menettelyä. Seuraavaksi minuutin, puolen, minuutin puheenvuoron saa edustaja Radaczowski. Osobně jsem přesvědčený. Hyvät kollegat, olen vakuuttunut siitä, että meidän on kunnioitettava yhdistynyttä kuningaskuntaa, herra Faragea ja kollegoitamme Brexit-puolueesta siitä, että he ovat osoittaneet meille tien, he ovat näyttäneet, millä, mitä tietää sivistyneen Euroopan pitäisi kulkea. Yhdistynyt kuningaskunta ei lähde Euroopasta, se lähtee epädemokraattisesta instituutiosta ja minä olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni tulee koostumaan lähitulevaisuudessa suvereneista jäsenvaltioista, jotka elävät rauhanomaisesti yhdessä niin, ettei meidän kansamme, kansakuntamme joudu Brysselin sanelupolitiikan alaiseksi. Seuraavaksi edustaja Kaspari. Kollegat, puheenjohtajat, Euroopan komissio ja puheenjohtaja von der Leyen, heillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma edessä Juuri tämä on se, mitä tarvitsemme, nimittäin rohkeutta, suuntaa, ideoita ja johtajuutta. Kiitos Rova von der Leyen ehdotuksistanne. Tämä on juuri se, mitä tarvitsemme Euroopassa, mitä voi viedä ete- Euroopan eteenpäin. Mutta toisaalta on neuvosto toisella puolen ja arvoisa puheenjohtaja Michel. Viime vaalikaudella Jean-Claude Juncker esitti myös loistavia ideoita. Ongelma on kuitenkin, kuinka moni menetteli viime kaudella ei Saa mennyt päätökseen, koska neuvosto ei pystynyt tekemään päätöksiä. Kuinka moni, moni epäilyjä, koska jäsenvaltiot jumiutuvat asioita eikä ollut rohkeutta tehdä enemmistöpäätöksiä neuvostossa. Kuinka moni maanviljelijä joutuu olemaan huolissaan, koska neuvosto ei taaskaan voi aikataulussa hyväksymään budjettia? Moniko tutkija ei voi tutkimushankkeita suunnitella? Moniko tuntakotonia, että CO2 ei voida säästää, koska kaikki nämä hankkeet puuttuvat? Tämän takia vetoan teihin kiireesti. Pysykää kunnanhimoisina ja Tuokaa liikettä neuvoston, tuota liikettä tarvitsemme Euroopassa kiireellisesti. Madam Dali, one minute. Edustaja Dali, minuutti. Kiitos puhemies. Kaikki silmät kohdistuivat EU-johtajiin ja toivoivat, että ilmastoneutraalius saavutettaisiin vuoteen 2050, mutta Puola ei halunnut tätä tukea. Se ei ole yksimielistä, vaikka neuvostossa äh, sitä siksi yritetään kutsua. Minä toivon, että kaikki jäsenvaltiot todellakin sitoutuisivat tähän äh, lähdettäisiin pois hienosta sanahelinästä ja sitouduttaisiin. Toivottavasti teillä on rohkeutta ajaa todellakin tätä siirtymää, jossa on kunnianhimoisia tavoitteita, eikä pidä antaa muutaman jäsenvaltion kiusata ja todellakin Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on askel oikeaan suuntaan, mutta jos jäsenvaltiot uskovat, että tämä on oikea tie eteenpäin, niin sitten kyllä pitää tälle osoittaa myös tarpeeksi varoja. Totta kai haasteita on, mutta haasteet ovat myös mahdollisuuksia, jos me olemme yhtenäisinä osoittamassa tien eteenpäin kaikille kolmelle toimielimelle ja jäsenvaltioille. Edustaja Haje. Kiitoksia 237 miljardia on se valtava aukko, joka erottaa vali, valtiota parlamentista monivuotisessa kehyksissä. Suomi teki tämän ehdotuksen ja siitä tulee vain e, erolinja. Ja se ei tyydytä valtioiden enemmistöä, eikä parlamenttia, jotka haluavat enemmän, eikä niitä, jotka haluavat vähemmän. Tämän lisäksi komissio on kunnianhimotason no, korkeammalla tätä uutta vuosisataa varten. Mutta mistä varat löytetään? Se onkin ongelma. Hyvä puheenjohtaja Michel. Pyydän anteeksi, voisitteko puhua hitaammin? Michelle. Hyvä puheenjohtaja Michelle. Valtioiden ja hallitusten päämiehet on, ovat antaneet teille tämän mahdottoman tehtävän. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, että jotakin öitä siihen menee. Eilen eh, saimme oikein hyvän ensimmäisen vastauksen ja mielellämme tässä tuemme teitä. Meillähän parlamentissa on vastaus tähän mahdottoman ongelmaan omat varat. EU eh, e tarvitsee rahoituksellista autonomiaa. Se tarvitsee uusia omia varoja, joiden kautta voidaan saada liikkumavaraa ja toteuttaa politiikkaa. Tässä risteyksissä kohtaavat jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan parlamentti. Omat varot, varat ovat e, eivät ole mikään ongelma, vaikka jotkut eivät niitä halua. Ne ovat ratkaisuja, siksi emme voi hyväksyä mitään ennen, ennen kuin tässä asiassa on päästy eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dowding, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Valitettavasti kaikki me katsotaan, että Euroopan unioni tarjoaa parhaan tulosuuden UKlle ja muulle Euroopalle. No nyt meidän pitää kohdata Brexitin realiteettit viime viikolla. Euroopan neuvosto toisti sitoumuksensa yhtäläisiin toimintaedellytyksiin jos ajatellaan standardien sääntelyä Britannian ja EU välisessä kaupassa, mutta uusi UK-hallitus, brittihallitus uhkailee jo lupauksien rikkomisella Britanniassa. Meillä on nyt vakava riski, joka kohdistuu ympäristösuojeluun, työntekijöiden suojeluun ja se, miten parlamentti voi tarkastella kauppasopimuksia. Ja riskinä on taas se, että tulee sopimukset on Brexit ensi vuoden lopussa – tämä parlamentti valitsi suhteellisuutuksen mukaan ja se osoittaa kaikki, mitä voidaan saavuttaa sillä, että teet yhteistyötä yhteistyöllä edustajien kansalaisia, globaalia konserniyrityksiä vastaan ja kohtaamalla globaalit haasteet, ovat ilmasto, kaos, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja ekologinen kriisi. Eurooppalaiset katsovat hallituksia puoleen ja hallitukset suojelevat heitä miljonäärien ja suurkonsernien yrityksiä vasta- etuja vastaan. Moni britti jatkossakin haluaa löytää parhaat puolet EU-sta, ja se johtaa näissä haasteissa taistelua. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vilimski, minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kun kuuntelen tätä keskustelua, minulle tulee sellainen tunne, että teille – nolla korkopolitiikan ja työmarkkinakriisin ja talouskriisin ja turvapaikkakriisin sijaan on pelkästään ilmastokriisi ja te pidätte tätä hätätilanteena. Mielestäni tämä on täysin hysteerinen reaktio, niin reaktio mutta tälle on kuitenkin enemmistö olemassa. Meillä on, me, me, meiltä siis lähetetään sitten EU-virkamiehen Madridiin puhumaan asioista, mutta voitaisiin itse tehdä tämä panosta esimerkiksi lopettamalla istunnot Strasbourgissa, että lopetettaisiin tämä sirkus siis. Yksi toinen esimerkki on myös se, että epärehellisyys täällä. Katsokaa esimerkiksi meppien meppien autotalleja täällä. Miten paljon siellä on autoja, joita, joilla voisi filmata myös Fast and Furious-filmin? Siellä on sellaisia kuusi- ja kahdeksan sylenterisiä autoja. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Epping. Kiitoksia puhemies. Hyvä Michel. Tunnemme toisemme. Olette hyvin pettynyt Madridin ilmastohuippukokouksen. Ymmärrän tämän kyllä. 27 000 osallistujien kesken on vaikea päästä sopimukseen. Millainen ympäristö jalanjälki tästäkin jäi? 60 000 tonnia hiilidioksidia. Tämä ilmastohuippu kokous kokoontuu ensi vuonna Glasgow'ssa, Durbanissa, Kaligazanissa ja Kiotossa muualla. Ja Kasamadurissa on muita kokouksia. Hyvät e- e- edustajat, on vähän sellainen vaikutelma, että Formula 1 tässä on kiertueella. Hiilidioksidipäästöt näistä Ne Formula 1-kuskien päästöt ovat paljon pienempiä kuin kopkokosten osanottajien. Meidän on tehtävä loppu näistä konferensseista. Ne ovat kalliita. Otetaanpa esimerkkiä Formula 1 päästösuorituksista. Mr. Farage. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja Farage. Kolme ja puoli vuotta on ollut pettymyksiä ja epäreilystä sen jälkeen. Me nyt eroamme tästä vankilasta tammikuun lopussa. We won't become a third country. Meistä ei tule kolmas maa, niin kuin Ei, meistä tulee riippumaton itsehallinnoiva valtio. Ja voitte sitä harhaluuloja täällä katedraalissa niin paljon kuin haluatte, mutta näin ei ole. Ihmiset eivät halua heitä johtavat kasvottomat byrokraatit, kuten Michelle ja von der Leyen. Kuulitteko heitä aikaisemmin? Tylsiä kuin mitkäkin. Tietysti yllätään, se on loistava uutinen, että Puolassa kyselyt osoittavat, että suurin osa puolalaisista ajattelevansa paremmin EUn ulkopuolella. Brexit on lopun alkua tälle hankkeelle. Me olemme johtajia ja kannamme sen Euroopan suverenit valtiot tekevät yhteistyössä, ovat ystäviä yhdessä, mutta ei niitä heitä johtaa tuo jengi tuolla alhaalla. Um, it's not a great way to make... Ei ole hyvä tapa tehdä ystäviä, kun käyttää tällaisia ilmaisuja kuin te pyytäisin kunnioitusta tämän parlamentin jäseniä kohtaan. Kun nyt olen puhemiehenä, sanoisin, että kyllä meillä on kaikilla kasvot. Puhuitte tässä kasvottomista byrokraateista ja Kyllä, monet täällä ovat omin kasvoinsa hoitaneet Brexit-asiaa, joten suojelisin tätä instituutiota ja kollegoitani. Seuraavaksi edustaja Olbrecht. Kiitos puhemies. Haluaisin vain sanoa, että olen Puolasta ja minua hieman yllätti se, mitä juuri kuulin Puolan kansalaisista, että he haluaisivat lähteä EU-sta. Kyllä tämä on minulle uutinen, ehkä asun eri maassa. Hyvä puhemies, kolme huomiota. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan neuvoston puheenjohtajaa valmeudesta käydä keskusteluita monivuotisesta rahoituskehyksestä eilen illalla. Tämä on hieno askel. Tästä yhteistyöstä tulee tietysti haastavaa. Mm, olen hyvin tyytyväinen toiseksi siihen, että neuvosto ei kuitenkaan sulkenut ovea Suomen esityksen jälkeen. Tämä ei voi kuitenkaan olla todellinen lähtökohta tuleville neuvotteluille. Onneksi neuvosto ei kuitenkaan sulkenut ovea, vaan sanoi, että neuvotellaan edelleen. Kolmanneksi meillä on tämä tärkeä poliittinen päätös. Brexit on joko mahdollisuus tai sitten luo haasteita, mutta se on myös tilaisuus tehdä tärkeitä taloudellisia päätöksiä. Edustaja Silva Pereira. Kiitoksia puheenjohtaja. Brittivaalien tulosten myötä on selvää, että mm, brittiparlamentista löytyy enemmistö erosopimuksen hyväksymiselle ja Brexitin loppuun saattamiselle tammikuun loppuun mennessä. Tämä on tietenkin surullinen hetki Euroopan historiassa, mutta tämä on myös demokraattinen valinta, jota meidän on kunnioitettava. Mutta Farage on väärässä, kun hän sanoi, että Eurooppa on kansojen vankila. Meidän velvollisuutenamme on nyt keskittyä yhteiseen tulevaisuuteemme. Se merkitsee sitä, että neuvottelemme yhdistyneen kuningaskunnan kanssa vahvasta ystävällistä taloudellista, poliittisesta tulevasta suhteesta, jossa suojellaan yhteisiä etujamme ja myös sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja varmistetaan korkean tason ympäristö-, sosiaali- ja työvoiman suojelu. Tämä on avainasemassa, että neuvottelut onnistuisivat. Ainoastaan vuonna 2020 lopussa tiedämme, onko niin, että sopimukset on, Brexit on todella jäänyt syrjään meidän on keskityttävä yhteiseen tulevaisuuteemme ja puututtava myös kansalaistemme odotuksiin. Tämä Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi ja vihreä sopimus ovat erittäin tärkeitä ajatuksia, mutta on puutteita vielä, jotka liittyvät monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluun, pankkiunionin loppuun saattamiseen ja euroon. Ja näihin asio, näiden asioiden olisi muistutettava meitä siitä, että meidän on toimittava vielä paremmin, jotta voimme vastata Brexit-haasteisiin. That... Pyydän anteeksi. Meillä on yli 17 pyyntöä menettelyssä ilman puhujaluettelua. En sano, että emme voi antaa puheenvuoroja, mutta tästä tulee yhä epätodennäköisempää. Seuraavaksi edustaja Net Singa. Kiitos, kuten moni sanoi, Britannian vaalit ovat antaneet selkeyttä Brexitistä. Tarkasti Johnson ei saanut Suurinta osa äänistä, moni muu britti äänesti puolelta, jotka vastustivat hänen brexittiään. Kuitenkin järjestelmämme on antanut hänelle valtavan enemmistön ja Brexit tulee nyt toteutumaan 31. tammikuuta. Olen kiitollinen neuvostolle ja Barnierille erityisesti, että he ovat yrittäneet pitää läheiset suhteet ja olen erityisen huolissani siitä vaikutusta, joka tulemaan tieteelliseen ja akateemiseen yhteistyöhön. Kumppanuus Euroopan maiden kanssa on ollut äärimmäisen hyödyllistä, kun on edistetty tieteellistä osaamista, muun muassa se on hyödyntänyt koko maailmaa. Tiedän, että EU-toimielimet ovat huolissaan siitä, että Britannia yrittää heikentää standardeja työntekijöiden oikeuksista ja ympäristösuojelusta. Ja mekin olemme huolissamme. Yritämme Britanniassa tehdä kaikkemme, jotta voidaan pitää yllä nuo tärkeät työntekijöiden oikeudet ja ympäristösuojelu Lopuksi kiitos kaikille tuesta meille Britanniassa, jotka ovat taistelleet jäämisen puolesta. Uskomme jatkossakin, että Britannialla olisi parempi tulevaisuus EUn sisällä. Herra Farage on väärässä, tulevaisuus on fantastinen demokraattinen toimissa, kuten tässä. Toivon, että jokin päivä palaamme. Kiitos. One minute, Mr. Andreessen. Seuraavaksi edustaja Andreessen. Kiitos. Sopimus klimaneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä äh, EU on päässyt sovinnot. Kun luin tämän twiitin, herras Michel, äh, se on askel oikeaan suuntaan ja se on äh, myös hyvä saavutus Fridays for Future liikkeelle, mutta mitä tämä, mikä tämän arvo on, jos monivuotisessa rahoituksessa kehyksessä tätä ei ankkuroida. Meidän pitää tehdä tulevaisuudestamme tulevaisuudesta eurooppalaisen, mutta Suomen ehdotus on liian heikko. 25 prosenttia ilmastotavoitteisiin. Se huolehtii vain siitä, että ilmastotoimet epäonnistuvat ilmastoystävällinen maatalous ja te- teollisuus, saneeratut rakennukset, kohtuulliset ja nopeat junayhteydet, kaikkiin näihin tarvitaan varoja, monivuotisia rahoituskehyksiä. Emme eh, pyydä tätä pelkästään neuvostolta, vaan myös von der Leyenilta. Meidän pitää monivuotiset rahoituskehykset sopeuttaa näihin ilmastotavoitteisiin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bisotto, minuutti Grazie, Kiitoksia puhemies. Teidän Eurooppanne on aina vaan enemmän pankkien, Saksan ja Ranskan orja uusi komissio ja neuvosto osoittavat sen. Ranska-Saksa-akseli haluaa, että Italian valtavat laittomat maahanmuuttajat kuuluisa Maltan sopimus on pelkkää roskapaperia. Se on pelkkää bluffia. Ranskalais-saksalainen Eurooppa haluaa huijata Italialta vain rahat. Tämä on, meillä on hallitus, joka on Euroopan pystyttämä, joka meille pakotettiin hyväksymään aivan kuten Montinkin hallitus, jotta pääsitte italialaisten taskuihin, mutta kuka antaa teille vallan polkea kansalaisten tahdon jalkoihinne? Hyvät että brysseliläiset valmistelkaapa matkalaukkunne, koska hyvin pian Italian kansa tulee lähettämään teidät kotiin lopullisesti. One minute for Mr. Van Overtveld. Sitten Overtveld, yksi minuutti. kollegas. Hyvä puhemies, hyvä kollega. Vihreän sopimuksen takana oleva filosofia ansaitsee meidän tukea. Me tarvitsemme kestävää realistista toimintaa, jotta voidaan vastata ilmastohaasteisiin. Neuvosto päätelmissään aivan oikeutetusti on todennut, että tutkimusinnovointi ja kehitys ovat tarpeellisia. Komission jäsenvestä Vestagerkin tästä puhui tällä viikolla. Teknologiaa, jos mitä tarvitaan, jos tähän haasteeseen halutaan tarttua. Meidän täytyy katsoa vihreän kehityksen ohjelmaa. 260 miljardia euroa on nyt varattu vuoteen 2030 asti tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä tulee monivuotiseen järjestelmään, niin siihen liittyen Michel ilmoitti, että tässä tehdään tiivistä yhteistyötä komission kanssa kompromissia etsittäessä. Ja minä todellakin toivoisin, että parlamenttiakin tässä työssä kaivataan, jos kompromissi halutaan löytää. Kiitoksia. One minute for Mr. Monteith. Kiitokset ja seuraavana edustaja Monteith. Kiitoksia Munat ovat munia ja tämä on varmaan minun viimeinen puheeni täällä. Minä olen skotti, olen britti ja olen edelleen eurooppalainen. Te ehkä istutte siellä ilmeettöminä ja tuomitsette meitä, mutta minä muistan Neuvostoliiton ja sen toiminnan. Ja minä tuin Solidarnoshin jäseniä 80-luvulla. Minä työskentelin Berliinin muurin murtumisen hyväksi. Ja tämä paikka on hyvän eurooppalaisuuden päinvastaisuus. Tämä menee talouksien ja kulttuurien monimuotoisuutta vastaan. Kyse ei ole edes Euroopan Yhdysvalloista, vaan jatkuvasti tällä yritetään sulattaa kaikki yhteen homogeeniseen mössöön. Yhdistynyt kuningaskunta lähtee, ja hyvä niin emme lähde Dan Hannanin tai Dominic Cummingsin kanssa tai Nigel Farage perusti Brexit-puolueen ja kannustan kaikkia oikeita eurooppalaisia tukemaan Eurooppaa. Edustaja Bogdan, yksi minuutti. Sorry, just, just a moment. Just... Anteeksi. Pieni hetki, anteeksi, että keskeytän. Could we stop the dog whistles, please, colleagues? Arvon kollegat, pyydän kunnioitusta. Olen irlantilainen ja tiedän, mitä tarkoitatte, kun käytätte sanaa vapaus. Olkaa hyvä, edustaja Bokren. Presidenția finlandeză pentru construirea bugetului Uniunii Europene. Consider... Kiitoksia. Kun ajatellaan Euroopan budjettia, niin meille tämä budjetti ei heijastele mitään näkemystä. Tässä on budjettileikkauksia, eikä ole otettu huomioon kaikkien jäsenvaltioiden tarpeita. Tässä vain syvennetään kuilua idän ja lännen välillä. Eli tässä nyt kohesio ei merkitse enää mitään. Tässä on poistettu kaikki joustavuus ja lisätty byrokratiaa. Siksi kohesiorahaston ja yhteisen maatalouspolitiikan leikkaukset eivät saa tukea Keski-Euroopasta. Romania ei tue mitään kahden tason Eurooppaa. Eurooppa pitää edetä samaa tahtia ja me haluamme ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä, mutta Tämähän on kunnianhimoinen ja monimutkainen tavoite ja siihen tarvitaan kunnollisia toimia ottaen huomioon kansalliset olosuhteet. Meillähän on vielä suuria eroja, kun ajatellaan kansalaisten elämää riippuen siitä, missä maassa he elävät. Edustaja Fritson, yksi minuutti. Olen kyllä tyytyväinen, että Eurooppa-neuvosto asettuu nyt sen tavoitteen taakse, että saadaan ilmastoneutraali EU 2050 viimeistään. Tilasto, äh, ilmastotilanne on vakava. Se vaatii sitä, että toimimme ja toimintaa nyt. Monet meistä pettyimme äskeisiin kokouksiin. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että meillä on nyt yhteinen tavoite, että saamme ilmastoneutraalin EUn. Tavoite on Pariisin sopimuksen mukainen. Ja jotta nyt se saataisiin aikaan, niin se sisältää oikeastaan uusia mahdollisuuksia, uusia liiketoimintamalleja, uusia markkinoita, uutta tekniikkaa ja uusia työmahdollisuuksia. Ja itse asiassa uutta vihreää kasvua. Ilmastonmuutos on täällä jäädäkseen. Sen pitää olla älykästä ja oikeudenmukaista. Ja minä haluan, että me yhdessä viemme eteenpäin sitä, että EU-sta tulisi maailman ensimmäinen ilmastoneutraali manner. Kiitos. Thank you, Mern. Kiitokset. Seuraavana edustaja Saran Sova, yksi minuutti. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. COP25 Madridissa oli epäonnistuminen ja Eurooppa kuului niiden harvojen joukkoon, jotka haluavat taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tilanteeseen pitää saada muutoksia, mutta meidän on siksi rohkaistava Euroopan ulkopuolisia tahoja osallistumaan tähän hankkeeseen. Esimerkiksi Kiinaa ei pitäisi enää pitää kehitysvaltiona. Eurooppa ei voi yksin pelastaa koko maailmaa. Tsekin tasavalta tulee osallistumaan hankkeeseen, mutta me kaipaamme apua. Tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, sen ei pitäisi olla uusi kohesiorahasto, vaan me tarvitsemme uusia varoja. Vihreä investointiohjelma on hyvä ajatus, mutta tämä ei riitä teollisuusmaissa, kuten Slovakiassa, Tsekin tasavallassa ja muualla – samalla alueella, joilla on paljon suurempia haasteita pyrittäessä saavuttamaan nämä ilmastoon liittyvät tavoitteet, koska muitakin haasteita on. Kiitoksia. Kiitokset seuraan edustaja Philips, yksi minuutti. European Parliament is already... Euroopan parlamentti on jo alkanut leikata päästöjään, koska tuollahan katsomossa on enemmän ihmisiä kuin täällä salissa. Ihan vitsi. Täällä on kiusattu Britanniaa ja sitten juoniteltu brittien selän takana ja yritetty saada brittejä muuttamaan mieltään. Niin väärässä olitte. Äänestäjät eivät elä missään EU-kuplassa. He eivät halua, että heidän elämänsä johtavat EU-fanaatikot. Ja ponnisteluistamme huolimatta Brexitistä tulee valtava menestys. Britannialla on nyt hyvä asema neuvotteluissa ja toivottavasti Boris Johnson kertoo teille, että unohtakaa yhtäläiset mahdollisuudet, unohdetaan asetukset ja me haluamme täyden vapauden. Me emme vain selviä, vaan me kukoistamme. Sen sijaan, että se toimii tällä tavalla, niin EU pitää katsoa, kun Britanniasta tulee demokraattinen ja globaali, koska muussa tapauksessa federalistit näkevät typerän supersuunnitelman, joka jää sitten historiaan. Hyvää Brexittiä! Madam Tot. Edustaja yksi minuutti. Tisztelt elnök asszony, elnök úr. Puhemies, puheenjohtaja. Pidän hyvänä sitä, että jäsenvaltioiden johtajat ovat nyt saaneet sovun aikaan, jolla varmistetaan, että 2050 mennessä Euroopasta tulee hiilineutraali. Mielestäni Täytyy vielä ottaa jatkoaskeleita, mutta aina sitä täytyy jostakin periaatteesta sopia. Ja keskeisin on ehkä ei niinkään yksittä, yksilöiden rankaisu, vaan otetaan kohteeksi saastuttavimmat maat ja yhtiöt. Niiden täytyy maksaa toimesta perheiden pitäisi näitä kustannuksia kantaa mielestäni. Ei pidä todellakaan päätyä tilanteeseen, jossa elintarvikkeiden hinnat nousevat ja <clears throat> nuo hinnathan koskevat pahiten köyhiin perheisiin. Se olisi asianmukaista, koska sillä tiellä vain lisäisimme eroja EUn sisällä. Myöskin hiilidioksidipäästöistä, jos niitä halutaan drastisesti todellakin vähentää, niin täytyy olla teknologisen neutraaliuden periaate. Se täytyy aina pitää mielessä. Ja halusin myös sanoa, että Unkari ei pelkästään puhu näistä asioista, me ryhdymme myös toimia, niin olemmekin tehneet jo joidenkin vuosikymmenen ajan. Kiitos. On menossa. Kiitokset seuraavan edustaja Marques. Yksi minuutti. Vou deixar aqui umas breves palavras sobre as Kiitoksia. Haluan sanoa jotain neuvoston päätelmistä liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen. Siellä on aika lyhyt teksti ja samoin näihin neuvotteluihin käytettiin hyvin vähän aikaa tällä kertaa. Tässä on taas mennyt tilaisuus sivusuun, koska eurooppalaiset johtajat eivät saaneet aikaa sopimusta EUn budjetista. Ja nyt sitten neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin pitää ponnistella enemmän. Hänen aloitteensa Timmermansin ja Sassolin kanssa oli ensimmäinen askel. Ja viime vuoden marraskuusta olemme olleet jo valmiita neuvottelemaan. Meidän pitää saada aikaan poliittinen sopimus omista varoista, joilla rahoitetaan EUn toimintaa. Puhemies ja komission puheenjohtaja, me emme voi hyväksyä tätä ehdotusta. Me haluamme budjetin, jolla jolla pystytään toimimaan ensi vuonna, mutta emme ole valmis tinkimään omasta ehdotuksestamme. Kiitos. Edustaja Keller, yksi minuutti. Uh, victory. Brittivaalit olivat selkeä voitto konservatiivipuolueelle. UK nyt lähtee EUsta, koska sopimus menee läpi ja 30. tammikuuta lähdetään. Erosopimuksessa on myös takeita kovasta rajasta ja pidän sitä oikein hyvää, mutta herra Barnier täytyy olla valpana, täytyy varmistaa, että mitä tahansa ehdotuksia nyt sopimuksen jälkeen ehdotetaankin, että rajaa ei saarella ole. Pitkän perjantain sopimus täytyy pitää yllä kansalaisten oikeudet, EU-kansalaisuus pitää mielessä että monet Pohjois-Irlannin ihmiset haluavat ilmaista identiteettinsä Irlannin kansalaisina ja Euroopan kansalaisina. Itse asiassa enemmistö Pohjois-Irlannissa haluaa olla Euroopan kansalaisia. Nyt poliittisia, poliittista sopeutumista tapahtuu ja demografia muuttuu ja poliittinen tilannekin tulee jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Pitkän perjantai sopimus täytyy pitää yllä ja ottaa huomioon demografiset muutot, jotta voidaan varmistaa, että, mitä, että tiedämme, mitä pohjois-irlantilaiset kansalais, kansallisuudestaan eh, ovat mieltä. Mr. Mimarakis. Edustaja Mimarakis, yksi minuutti. Καλωσορίζω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε ό,τι... Kiitoksia. Olen tyytyväinen neuvoston päätelmiin erityisesti siltä osin, mitä niissä sanotaan Libyan ja Turkin välisiin laittomiin sopimuksiin. Turkki on saanut tukea EUlta vakauden aikaan saamiseksi välimerellä ja rajojen suojelemiseksi. Argumentteja annetaan, tämä on vastaus Turkin hatariin perusteluihin, mutta menneisyys on osoittanut useampaan otteeseen, että Turkki polkee kansainvälistä merioikeutta ja Turkki mitätöi kaiken, mikä tähän asti on saavutettu. Ja presidentti Erdogan aikoo saada epävakautta Välimeren alueella aikaiseksi. Turkki on siis pahan ilman lintu ja sitä vastaan on taisteltava Euroopassa konkreettisin sanktioin. Näin on tehtävä. Meidän täytyy pohtia maltillisesti, mitkä ovat suhteemme Turkkiin. Eurooppa ei vaan voi seurata tilannetta sivusta. Ja, vielen... Edustaja Bischoff. Äh, Ratspräsident Michel, genau. Kiitoksia. Kuuntelin neuvoston puheenjohtajaa, kun hän puhui Euroopan tulevaisuuden konferenssista ja tarkasteli myöskin päätelmiä. Ja tästä voi nähdä, että neuvosto on ollut aika kunnianhimoton tässä prosessissa. Ja Michel, toivottavasti te voitte vaikuttaa siihen, että ensi vuonna tämä neuvoston asenne muuttuu. Konferenssi on suuri mahdollisuus uudistaa Eurooppaa. Ja nyt kun Brexit, Brexit on toteutunut, niin me voimme saada nyt uutta pontta Eurooppaan. Mutta tähän tarvitaan rohkeaa ja kunnianhimoista toimintaa. Ja meidän täytyy ottaa kattavasti kansalaiset mukaan ja käydä heidän kanssaan vuoropuhelua. Ja tässä ei nyt riitä, että mietitään vain strategiaa tai sanotaan, että haluamme rakentaa sen pohjalle, mitä tähän mennessä on tehty. Kuten Willy Brandt sanoi, niin neuvoston pitäisi olla demokraattisempi ja meidän täytyy ensi vuonna tehdä läpimurto ja nyt sitten neuvotteluissa komission kanssa ja parlamentin kanssa meidän pitää miettiä kunnianhimoista toimintaa, jotta saamme takaisin kansalaisten luottamuksen. Mr. Kiitos edustaja Rangel. Yksi minuutti. Senhora Presidente da Comissão, deixe-me dizer da minha... Rouva puhemies, ilmaisisin tyytyväisyyteni siihen, että komissio on tarttunut energiaan yhteyksien ideaan, erityisesti kun Portugali ja Espanja liitetään muuhun Eurooppaan pyreneiden läpi. Se pitää sitä painopisteenä viherryttämisen ohjelmassa. Kyse ei ole pelkästään ympäristöstä tai taloudesta, se on myös geopoliittinen asia. Näin voimme olla vähemmän riippuvaisia Venäjästä, jos avaamme energiaovet Euroopassa. Iberian mantereelle, jossa on puhdasta energiaa. Ja se voi sitten välittää sitä muille alueille niin, että riippuvaisuutemme Venäjästä vähenee. Haluaisin myös sanoa äh, siihen, että olen vähän pettynyt vision puutteeseen neuvostossa Euroopan tulevaisuudesta. Neuvoston täytyy omistautua asialle ja parlamentinkin täytyy tehdä niin kansalaiset täytyy olla etusijalla. Täytyy ensin kuunnella ihmisiä ja sitten vasta miettiä tuloksia. Neuvoston pitäisi toimia tämän linjan mukaan ja apua tarjoamme siihen, jos neuvosto haluaa. Kiitokset seuran edustama Friides, yksi minuutti. Rouva puhemies, kun katsotaan neuvoston päätelmiä, niin yksimielisesti Euroopan unioni totesi, että Turkin laiton toiminta, sitä ei voida suvaita tähän alueeseen liittyen ja Tripoliksen muistio. Turkki toimii lain pykälien ulkopuolella ja tänään neuvosto ilmoitti olevansa solidaarinen niiden valtioiden kanssa, joidenka oikeuksia on poljettu. Eli Erdogan on toiminut Euroopan unionin lainsäädäntöä ja kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan. Kyse on unionin oikeuksista, oi, kansainvälistä merioikeudesta. Mutta tänään keskustelemme erinäisistä aiheista ja neuvosto on päätynyt Turkkiin vastaiselle kannalle, mutta huomenna komissio aloittaa keskustelut kauppapoliittisten suhteiden parantamisesta suhteessa Turkkiin Erdogan kouluttaa uusia jihadisteja Libyassa, joten tämä kannattaa pitää mielessä. Arvon kollegat, meillä ei ole aikaa Catch the Eye-menettelyyn, koska sarov on äh, juhlatilaisuus alkaa kello 12. Joten siirrymme nyt suoraan edustaja Niblerin puheenvuoroon. Olkaapa hyvä. Kiitoksia, hyvät kollegat. Kaksi huomiota neuvoston päätelmiin. Ensinnäkin jäsenvaltiot eivät ole puhuneet mitään Maltan tilanteesta, ja nyt ylimmät hallitustasot ovat nyt aika huonossa tilanteessa ja tämä on aika häpeällistä. Sitten tämä vihreän kehityksen sopimus. Jos tämähän on nyt tämä kasvumalli Euroopalle ja tämä tarkoittaa uutta teknologiaa ja järkeviä ratkaisuja. Ja tällä tavalla voimme päästä ilmastoneutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä, mutta se on teknologisesti mahdollista, mutta tietysti sen pitää olla myöskin taloudellisesti järkevää. Ja siksi kilpailupolitiikka ja ilmastopolitiikka ovat saman kolikon kaksi puolta. Ja komission puheenjohtaja toivon mukaan ensi vuonna tämä ilmastolaki ja teollisuus strategia hyväksytään saman aikaan. Mielestäni se olisi hyvä merkki ja odotan mielenkiinnolla teidän ehdotuksianne. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Colbert, yksi minuutti. Kiitos. Jos kun tätä Brexit-menettelyä viedään eteenpäin, niin pyydän muistakaa ja olkaa tietoisia siitä, että 53 prosenttia äänesti näissä vaaleissa puolueita, jotka halusivat toisen kansanäänestyksen asiasta. Kaikki mielipidemistaukset, paitsi yksi viime vuosina, ovat osoittaneet, että enemmistö brittiläisistä äänestäisi jäämisen puolesta, ja suusi kansanäänestys tulisi ja herra Johnson sai 43 prosenttia, vain prosentin enemmän kuin kolme vuotta sitten. Pitää tätä mandaattina viedä eteenpäin hyvin kova Brexitia ja on selvää, että hän haluaa kovan Brexitin, koska hän on jo luistanut aiemmasta lupauksesta, että alahuone äänestäisi siirtymäajan pidentämisestä, jotta voisi olla aikaa neuvotteluille. Hän nyt jo, jo sanoo, että me emme pidennä. Teemme laittomaksi lykätä. Hän ei halua neuvotella kunnollista kumppanuutta tai kauppasopimusta. Hänen strategiansa neuvottelussa näyttää olevan, että antakaa se mitä minä haluan tai muuten ammunitseni päähän. Ei se toimi. Se johtaa tuhoisaan Brexitiin. Ja lopuksi, rouva puhemies, vahvistaisin sen, mitä Verhofstadt sanoi. Tämän parlamentin ei pitäisi vahvistaa minkäänlaista sopimusta ennen kuin kansalaisten oikeudet molemmilla puolilla varmistetaan. Kiitos. And the last speak. Viimeisenä edustaja Keli, yksi minuutti. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Minulla on ilo oli ilo puhua neuvoston kokouksessa viikonloppuna ja kuulua tähän neuvotteluvaltuuskuntaan. Eilen ryhmä kokouksessa Michel Barnier kertoi tulevan vuoden tapahtumista. Niin kuin kollega Korbet sanoi, jos hyvää tahtoa ja yhteistyötä ei löydy, niin tulos voi olla surkea. Joten vetoaisin Johnsonin suuntaan, eli ettei hän esittäisi neuvotteluille turhia rajapyykkejä. Brexitin aikansaaminen kunnolla on tärkeämpi kuin, että se toteutuu ylipäätään. Ja lyhyesti myöskin siihen, mitä puheenjohtaja von der Leyen totoisi MFFään liittyen. Me tarvitsemme kunnon budjettia ja jos sellaista ei ole, niin meidän täytyy kehittää myöskin uusi omien varojen järjestelmä. Kiitoksia. Kiitokset siinä puheenvuorot. Jäsenten puolelta seuraavana pää-Brexit-neuvottelija Michel Barnier, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtajamme Ursa von der Leyen, kuten monet teistäkin sanoivat, haluaisin nyt sanoa tästä Brexit-asiasta muutaman sanan. Kuten monet teistä totesivat, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun parlamentissa, parlamentissa keskustellaan Brexitistä tietäen, että se nyt oikeasti tulee toteutumaan 31. tammikuuta. Sanon tämän kaikella kunnioituksella ja ymmärryksellä, kuten Irache ja Cholos ja muut totesivat. Eli meillä on ymmärrystä niille myöskin tämän salin ulkopuolella, jotka olisivat halunneet, että Britannia pysyy EU:ssa. Mutta me kunnioitamme brittien valintaa. Olemme kunnioittaneet sitä alusta pitäen. Ja meidän velvollisuutemme ja meidän tehtävämme – ja minun tehtäväni on nimenomaan ollut se, että kunnioitamme brittikansalaisten enemmistön kantaa ja järjestämme heidän eronsa ottaen huomioon kansalaisten edut ja talouden kummallakin puolella ja ajatellen tulevaisuutta ja sopimusta, joka nyt on tässä. Te tunnette sen hyvin, koska mehän olemme oikeastaan laatineet sitä yhdessä ja tässä haluaisin vielä kiittää Brexitin ohjausryhmää parlamentissa ja kaikkia parlamentin jäseniä, jotka olivat siinä mukana, erityisesti Guy Verhofstadt. Nyt meidän täytyy suunnata katseemme tulevaisuuteen. Ja puheenjohtaja von der Leyen täällä totesi 27. marraskuuta, että oli tulevaisuutemme mikä hyvänsä, niin suhteet ja ystävyys kansojemme välillä ovat rikkomattomia. Eli tämä on ohjenuoramme tulevaisuudessa ja tältä pohjalta teemme työtä kunnianhimoisesti ja kunnioittavasti. Meillä on strateginen ja voimakas yhteys yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja sitten talouskysymykset. Ja Phil Hogan ja muut komission jäsenet ovat käsitelleet näitä asioita. Ja me käsittelemme tätä strategiaa nyt hyvin kiireellisesti korkean edustajan Borrellin ja muiden komission jäsenten kanssa. Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen ystävä ja liittolainen kumppani. Ja meidän täytyy tehdä tästä ystävyydestä ja kumppanuudesta uudenlainen suhde. Ja tämän tulevan suhteen puitteet on laadittu hyvin täsmällisesti tämän asiakirjan 36 viimeiselle sivulle. Ja haluaisin muistuttaa, että tämä poliittinen julkilausuma on yhteinen. Jokaisella sanalla on merkitystä. Jokaisesta sanasta on sovittu täällä ja Boris Johnsonin kanssa. Ja siis jokaisella sanalla on merkitystä. No mikä voi rajoittaa tätä kunnianhimoa? Kaksi asiaa. Ensinnäkin aika. Me tarvitsemme aikaa, jotta pystymme toteuttamaan kaiken tämän kunnianhimon. Ja toiseksi sitten tietysti on vielä eroja joita saattaa olla tavoitteissamme ja eduissamme. Ja sitten miten Britannia tulevina viikkoina vastaa yhteen kysymykseen. Britanniahan lähtee EUsta, me kunnioitamme tätä valintaa. Se ei lähde tietenkään Euroopasta. Mutta haluaako se ottaa etäisyyttä meidän sääntelymalliimme? Eli tämä on nyt kysymys, joka on esitetty ja Britannian pitää sitten miettiä, miten se vastaa tähän. Meillä on nyt kolme asiaa, joilla meidän pitää tehdä työtä. Ensinnäkin meidän pitää ensinnäkin ratifioida erosopimus. Toiseksi pitää toteuttaa sopimusta sen kaikissa ulottuvuuksissa. Tätä ei pidä unohtaa. Meidän täytyy miettiä kansalaisia. Oikeudet, jotka on kirjattu tämän sopimukseen, niitä pitää noudattaa. Ja muistuttaisin vielä puhemies ja myöskin Sean Kellylle ja muille irlantilaisille – ja pohjoisientilaiselle haluaisin vedota nyt rauhaan. Ja sitten kolmanneksi meidän täytyy miettiä tulevaisuutta, uusia neuvotteluita. Siihen on rajallinen aika. Britannian pääministeri sanoi, että hän ei halua pyytää lisäaikaa siirtymäajalle. Pidentäminen on mahdollista. Se on mahdollista 30. kesäkuuta mennessä. Eli kumpi tahansa osapuoli voi sanoa kyllä tai ei 30. kesäkuuta asti. Mutta aika on rajattu, eli jos nyt ihan suoraan sanon, niin tässä ajassa on mahdotonta kaikki, tehdä kaikki, mutta teemme parhaamme. Eli kaikkea ei pystytä tekemään, mutta teemme parhaamme. Ja jos haluamme nyt sitten aloittaa uuden suhteen kaikilla aloilla – niin siihen menee aikaa. Ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä myöskin vuoden 2020 jälkeen. Meidän täytyy jatkaa yhteistyötä brittien kanssa ja jatkaa neuvotteluita. Ja lopuksi vielä, nyt kun neuvostokin on tällä paikalla, eli meillä on sama työtapa, läpinäkyvyys, rehellisyys, vuoropuhelu kaikkien komission jäsenten kanssa – ja kaikkien komission yksiköiden kanssa. Vielä pari sanaa Mikael Iverille, joka totesi, että me olemme ylpeitä siitä, että olemme brittejä. No totta kai. Me ymmärrämme tämän ylpeyden, mutta arvoisa edustaja Iver, me kaikki olemme täällä ylpeitä patriottisuudestamme. Kaikki. Eikä teidän tarvitse läksyttää meitä patriottisuudesta. Haluaisin ainoastaan sanoa, että meidän patriottisuutemme ja ylpeytemme on asia, johon lisätään yksi ulottuvuus lisää. Eli tämä patriottisuus tänään ja huomenna ja tulevina aikoina on vankempi, koska siihen on lisätty Euroopan unioni ja yhteinen eurooppalainen toiminta. Merci, Monsieur Barnier. Kiitokset komission jäsen Barnier ja viimeisenä neuvoston puolesta Charles Michel, olkaa hyvä. La présidente, Kiitoksia puhemies, komission puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet. Kiitoksia näistä eri viesteistä, joita on tullut ja näistä eri kannoista. Ensinnäkin ilmasto. Viime viikolla se oli kaikkein tärkein asia huippukokouksessa ja kiitoksia rohkaisustanne. rohkaisustanne. Mä tiedän, että meillä on vielä paljon tehtävänä ja erityisesti hyvin nopeasti meidän pitää sopia vuoden 2030 tavoitteista, jotta voimme sitten valmistautua tähän seuraavassa COP-kokouksessa. Ja komissiossakin pitää ottaa huomioon nämä arviot, joiden pohjalta tätä prosessia jatketaan. Ja se toinen asia. Viime viikolla neuvostossa tehtiin yksimielinen päätös, kun ajatellaan ilmastoneutraalisuutta vuonna 2050 ja nyt on kyse sitten täytäntöönpanosta, mutta yksi maa katsoi, että tähän tarvitaan lisää aikaa. No palaamme vielä tähän aiheeseen kesäkuussa neuvoston kokouksessa. No, nyt on sitten alettu miettiä rahoitusta, jotta pystymme uskottavasti toimimaan. Me jatkamme tätä neuvottelua tulevina kuukausina. Ja sitten pieni lisäys vielä, tästä monet puhuivatkin eli Euroopan, eurooppalainen vihreän kehityksen sopimus ja ilmastoneutraalisuus vuonna 2050. Toimielimillä on nyt selkeä suunnitelma, erityisesti kun neuvottelemme Kiinan kanssa. Meidän täytyy edetä näissä asioissa. Ja uskon syvästi, että tämä tärkeä päätös luo mahdollisuudet sille, että Eurooppa voi olla vihreän talouden huipulla maailmassa kun ajatellaan vaurautta, kehitystä ja innovointia. Ja myöskin meidän täytyy muistaa, että jotkut ovat kärsimättömiä, mutta pari kuukautta sitten vielä Sibiun huippukouksessa vuoden alussa ainoastaan yhdeksän jäsenvaltiota olivat samaa mieltä tästä ilmastoneutraalisuudesta ja nyt muutama kuukautta myöhemmin meillä on yksimielisyys, eli tämä on hyvin voimakas viesti. Sitten Euroopan talousarvio. Olen samaa mieltä sitä esimerkiksi Weber ja muutkin sanoivat. Tämä on erittäin hankala kysymys ja tästä sy- syystä viime viikolla käytin paljon aikaa siihen, että tapasin henkilökohtaisesti eurooppalaisia johtajia ja koitin ymmärtää painopistealueita ja kuinka paljon on liikkumavaraa neuvotteluissa, millaisia kompromisseja voidaan tehdä. Ja meidän täytyy miettiä myöskin poliittista johdonmukaisuutta ja poliittista vastuullisuutta. Täällä on hyvin paljon kunnianhimoa, kun ajatellaan sitä, miten pystytään toimimaan budjetin kautta. Mutta sitten taas neuvostossa tilanne on toinen. Siellä on eurooppalaisia johtajia, pääministereitä, ja jokainen vastaa sitten omalle parlamentilleen. Ja siellä on sitten tietynlainen poliittinen enemmistö. Ja meidän pitää pystyä jatkamaan tätä vuoropuhelua johdonmukaisesti sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Meillähän on sama viesti Sitten kolmas elementti, eli tämä Maltan kysymys ja oikeusvaltioperiaate. Haluan olla erittäin selkeä tässä asiassa. Oikeusvaltioperiaate on perustavanlaatuinen arvo Euroopan unionissa, ja toimittajan murhaaminen tietysti on ensinnäkin draama perheelle ja läheisille, inhimillinen draama, mutta tämän lisäksi kyse on vakavasta hyökkäyksestä lehdistön vapautta vastaan. Sehän on yksi tärkeimpiä asioita Euroopan unionissa, joka yhdistää meitä. Tutkimukset ovat käynnissä ja ne pitää toteuttaa oikeusvaltioperiaatteen pohjalta ja vallanjaon pohjalta. Jokaisella on oma roolinsa, kuten Euroopan parlamentillakin. Ja meidän täytyy sitten vielä käsitellä tätä asiaa. En aio välttää vastuutani silloin, kun kyse on oikeusvaltioperiaatteen puolustamisesta. Ja olen valmis tapaamaan myöskin tämän toimittajan perheenjäseniä. No lopuksi sitten vielä Brexit. Haluaisin vielä toistaa kerran, ja tämähän alkoi kansanäänestyksestä kolme vuotta sitten. Eli minä kunnioitan kansanäänestyksessä esiin tullutta kansalaisten kantaa. Olen pahoillani päätöksestä, mutta kunnioitan sitä. Viime viikolla Eurooppa-neuvosto, kuten Varnia juuri totesi, siellä alettiin valmistautua seuraaviin vaiheisiin. Tiedämme, mihin suuntaan haluamme siirtyä. Tiedämme, että avoisuus ja yhtenäisyys ovat avainasemassa nyt näissä neuvotteluissa – me aiomme suojella ja puolustaa Euroopan etuja. Me haluamme suojella myöskin sisämarkkinoita, mutta aivan rauhassa. Tämä on aina minun toimintapani Meidän täytyy rauhoittua ja todeta niille, jotka ovat täällä puhuneet ja jotka vielä haluavat loukata ja solvata toisia sen sijaan, että he puhuisivat asiallisesti. Meitä ei tällainen puhetapa pelota. Me olemme päättäväisiä ja rauhallisia ja me haluamme tiiviit ja voimakkaat suhteet tulevaisuudessa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. No lopuksi vielä haluaisin todeta, että olemme kunnianhimoisia ja luottavaisia. Nämä ovat nämä suuntaviivat, jotka ohjaavat toimielinten toimintaa unohtamatta – että jokainen toimielin on täällä palvelemassa Euroopan kansalaisia ja meidän täytyy varmistaa, että tämä Eurooppa-projekti on hanke, joka valaisee tulevaisuuttamme. Kiitos. Thank you, President Paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja Michel. Keskustelu päättyy tähän ja Saharov-palkintoseremonia alkaa tuota pikaa.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

do Centro de Poder Democrático. Cargos electos não nacionalistas são assassinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov ao povo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, не цензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Гэта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态，就说警察围困的状态。 Чечне, вообще на Северном Кавказе. of is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.